Nyt työpaikkojen luominen, työllisyys ovat asioita, jotka ovat tärkeitä kansalaisillemme Euroopassa. Kiitos. Kiitoksia, että osallistuitte tähän keskusteluun. Ja kiitos siis kaikille osallistuneille. Tämä keskustelu päättyy. Ja seuraava asia esityslistalla ovat neuvoston ja komission julkilausumat, joiden aiheena on konkreettiset keinot veropetosten ja veronkierron torjumiseksi. Ensimmäisenä puhuu neuvoston edustajana Nikolai Vamman. Mr. President. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet, hyvät komission jäsenet. Tanskan puheenjohtajavaltion puolesta haluaisin kiittää parlamenttia sitä merkityksestä, jonka se on antanut petoksen ja veronkierron torjunnalle. Neuvosto on samaa mieltä siitä, että tämä asia on tärkeä osa veropolitiikkaa ja veroyhteistyö on puheenjohtajuuskautemme prioriteetti. Mm, Tämä koskee, on vielä tärkeämpää tämänhetkisessä taloustilanteessa, kun kaikkien jäsenvaltioiden täytyy varmistaa kunnianhimoiset julkisen talouden vakautusohjelmat. Neuvosto on ottanut erilaisia aloitteita tämän ongelman ratkaisemiseksi viime vuosina. Vuonna 2006 ja 2007 neuvosto hyväksyi päätelmiä, jotka tarkoituksena oli luoda petoksen torjuntastrategia yhteisön tasolla, erityisesti arvonlisäveropetoksien saralla. Sen jälkeen komis- neuvosto on hyväksynyt useita säädöksiä liittyen esimerkiksi hallinnollisen yhteistyön vahvistamiseksi jäsenvaltioiden välillä arvonlisäverossa ja myöskin uudistuksia arvonlisäverodirektiiviin, joiden tarkoituksena on torjua petoksia. Tähän liittyy muun muassa äh, tiedonvaihdon nopeuttaminen jäsenvaltioiden välillä äh, ja arvonlisävero poikkeusten ehtojen määrittely sekä äh, laskutussääntöjen luonti. Mitä tulee suoraan verotukseen, helmikuussa 2011 neuvosto hyväksyi direktiivin hallinnollista yhteistyöstä verotusalalla, jonka tarkoituksena on vahvistaa välineitä, joilla voidaan vastavuoroisesti auttaa suorassa verotuksessa jäsenvaltioiden välillä. Tällä tavoin on esimerkiksi mahdollista paremmin vaihtaa tietoja pyynnöstä ja on luotu määräyksiä automaattisesta tiedonvaihdosta. Lisäksi vuonna 2003 neuvosto hyväksyi direktiivin säästökoroista. Ja vuonna 2010 direktiivi, hyväksyttiin direktiivi, jonka tarkoituksena on parantaa vastavuoroista verojen keruuta. Nämä aloitteet ovat hyviä veropetoksen ja veronkierron torjumiseksi. Lisäksi kuitenkin enemmän on vielä tehtävä ja maaliskuussa neuvosto korosti finanssivakautuksen ja kasvun merkitystä. Ja tässä yhteydessä se vetosi äh, neuvosto ja komissioon, jotta nopeasti kehitettäisiin konkreettisia toimia, joilla voitaisiin torjua veronkiertoa ja veropetoksia ja kertoa tästä sitten enemmän tämän vuoden kesäkuussa. Tanska puheenjohtajavaltio kiinnittää tähän asiaan hyvin paljon huomiota. Työ on käynnissä ja me aiomme noudattaa tätä määräaikaa ja kertoa Eurooppa-neuvostolle tuloksista kesäkuussa. Ja kuitenkin tässä vaiheessa en voi antaa teille yksityiskohtia siitä, mitä tässä meidän kertomuksessamme tulee olemaan, mutta voin antaa teille ajatuksen siitä, millaista työtä tällä hetkellä käydään neuvostossa. Ensinnäkin Tanska puheenjohtajavaltio vie eteenpäin tätä säästökorkodirektiiviä. Tämä asiakirja on tarkoitus käsitellä Ecofinissä toukokuussa tai kesäkuussa, toivottavasti 15. päivä toukokuuta. Tuossa kokouksessa tanska puheenjohtajavaltio aikoo ehdottaa, että hyväksytään mandaatti, jonka avulla komissio voi aloittaa neuvottelut Sveitsin ja muiden EUn ulkopuolisten Länsi-Euroopan maiden kanssa uusista ää, äh, säästötulojen äh, korkojen verottamissopimuksista. Tavoitteena on varmistaa rajat ylittävien äh, säästöjen parempi verotus ja Tanskan Puheenjohtajavaltio toivoo, että pystymme saamaan aikaan todellista edistystä tässä vaikeassa asiassa, joka on tärkeä äh, veron kierron ja veropetosten torjunnassa. Toiseksi liittyen valmisteveroihin uusi hallinnollista yhteistyötä koskeva direktiivi on tarkoitus hyväksyä seuraavassa ECOFINin kokouksessa. Tällä tavoin äh, lisätään huomattavasti niitä välineitä, joilla jäsenvaltiot voivat torjua veropetoksia ja veronkiertoa tällä alalla. Kolmanneksi, mitä tulee arvonlisäveroon, neuvosto aikoo tarkastella tarkkaan komission tiedonantoa arvonlisäveron tulevaisuudesta, joka ehdottaa uusia tapoja käsitellä arvonlisäveropetoksia. Ja yksityiskohtaisia johtopäätöksiä voitte odottaa puheenjohtajakautemme lopulla. Tämän lisäksi neuvosto jatkaa työtä veropolitiikan koordinoinnissa. Neuvoston yhteysryhmä, joka koordinoi haitallista verokilpailua yritysverotuksessa, käsittelee ähm, tätä ja edistää tätä säännöstöä kolmansille maille. Hyvät naiset ja herrat, aiomme tehdä läheistä yhteistyötä teidän ja komission kanssa voidaanko me varmistaa, että taistelu veropetoksia ja veronkiertoa vastaan on menestyksekästä. Kiitoksia. Mange tack. És most a bizottság nevében... Kiitoksia, ministeri. Ja sitten komission puheenvuoro Shemeka, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies ja hyvät parlamentin jäsenet. On hyvin tärkeää etenkin näinä vaikeina aikoina, että verot kerätään tehokkaasti. Emme voi pyytää kansalaisia hyväksymään verotaakan suurentamista, jos emme samanaikaisesti pysty varmistamaan sitä, että kaikki oikeutetut verot jäsenvaltiossa myöskin kerätään. Olen erityisen iloinen siitä, että Eurooppa-neuvosto on halunnut parannusta tälle alueelle. Kuten viime joulukuun vuotuisessa kasvoraportissa todettiin, komissio työstää jo strategiaa veropetosten ja veronkierron torjunnan parantamiseksi. Hallitusten ja valtioiden päämiesten pyyntö tai esitys ja teidän kanssanne tänään käymämme keskustelu tuovat lisää potkua tähän työhön. Odotankin mielenkiinnolla ajatuksenne ja huolenaiheitanne aiheesta eurooppalaisen laajan strategian aikaansaamiseksi meidän on otettava huomioon kolme seikkaa. Ensinnäkin jäsenvaltioiden on käytettävä mahdollisimman hyvin EU niille tarjoamia keinoja. Eurofisk esimerkiksi voi tarjota todellista tuottoa niille sijoituksille, joita arvonlisäveropetosten torjuntaan suunnataan sen kautta. Komissio jatkaa Eurofiskin tukemista ja niitä käytännön toimia, joita fiskalisohjelmassa on käynnistetty. Suorassa verotuksesta jäsenvaltioiden on äh, täysimääräisesti hyödynnettävä keskinäistä avunantoa koskevan direktiivin tuomat mahdollisuudet ja myöskin säästödirektiivin mekanismit. Tästä päästään toiseen tärkeään seikkaan, komis- äh, anteeksi, neuvoston tekemissä ehdotuksissa, nimittäin vaikutukset, joita veropetosten torjunnasta koituu, näkyvät liian hitaasti. Valtiovarainministerien on löydettävä ulos tästä umpikujasta, jossa liian pitkään olemme olleet säästödirektiivin suhteen. Etenkin, koska kansainvälisellä tasolla on tapahtunut kehitystä viime vuosina. Tiedonvaihdosta on tullut maailmanlaajuinen standardi, joka nyt horjuttaa pankkisalaisuuden asemaa ja EUnkin on otettava omalla mekanismillaan askel eteenpäin. Ensimmäinen askel on se, että neuvosto antaa mandaatin komissiolle neuvotella kumppaneidemme kanssa, etenkin Sveitsin. kolmanneksi meidän on kehitettävä uudenlaisia ajatuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi koordinoitu lähestymistapa valvontaan ja tarkastuksiin, ei pelkästään verohallintojen kesken eri maissa, vaan myös esimerkiksi tulli- ja veroviranomaisten välillä. Tarvitaan myös uudenlaisia ajatuksia, jotka sallivat nopean reagoinnin esimerkiksi uuden tyyppisissä karusellipetoksissa. Kuten komission työohjelmassa tälle vuodelle jo ilmoitettiin, minäkin aion jatkaa veroparatiisien torjumista – Meidän on parannettava unionin toimintakeinoja sen varmistamiseksi, että pystymme puolustautumaan sellaisia valtioita vastaan, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä kanssamme ja muita sellaisia vastaan, jotka eivät pelaa reilua peliä. Samanaikaisesti on vältettävä se, että syntyy tilanteita, joissa jätetään kaksinkertaisesti verottamatta. Ja edelleenkin veron perintä- ja keruumekanismeja on tehostettava. Lopuksi haluan vielä todeta, että tarvitsemme parannuksia muuallakin kuin verolainsäädännössä. Petosten torjunnasta vastaavana komission jäsenenä tein viime kesäkuussa petosten torjuntastrategian, jolla tartutaan savukkeiden ja alkoholin salakuljetukseen EUn itärajalla. Se parantaa avoimuutta sen suhteen, että nähdään aiempaa selvemmin, mihin EU-varoja käytetään ja ketkä niistä hyötyvät. Ja ne toimijat, jotka eivät ole täyttäneet kaikkia verositoumuksiaan ja velvoitteitaan, eivät jatkossa saa tällaista rahoitusta. Komissaarikollegani Michel Barnier on myös omalla sarallaan aktiivisesti edistämässä kirjanpidon avoimuutta Meidän on yhdistettävä voimamme veropetosten ja veronkierron torjunnassa. Odotan, että tässä tulee oikein mielenkiintoinen keskustelu. Kiitoksia. Ja seuraavina sitten puhuvat poliittisten ryhmien edustajat. Ensimmäisenä Salva Pidegan EPP-ryhmän nimissä. Kiitos. Viime Euroopan neuvostossa puhuttiin siitä, että verotusjärjestelmä on parannettava ja erityisesti tehokkuutta on parannettava ja vältettävä vero petoksia. Espanja esittelee tämän suuntaisen lain. Neuvoston näkemykset tämän ratkaisun osalta ovat todella prioriteetteja Espanjan politiikassa ja uskon, että varmasti myöskin muualla Euroopassa. Ja näiden kautta varmastikin saadaan lisää oikeusvarmuutta ja myöskin eh, pimeää taloutta voidaan kitkeä ja myöskin lisätä niiden henkilöiden määrää, jotka toteuttavat verovelvollisuutensa. Ja tämä siis auttaa varmastikin oikeudenmukaisemman Euroopan luomisessa. Ja Samanaikaisesti on otettava myöskin OCD, OECDn toiveet, kuinka voitaisiin todella ilmaista niiden ihmisten määrä, jotka vero-oikeutensa, verovelvollisuutensa, jotka sitä noudattavat, jotka taas eivät sitä noudata. Tämä liittyy myöskin veropetoksen torjuntaan Espanjassa ja myös talouden kitkemiseen ja tämä varmasti edistää myöskin parempaa toimintaa Euroopassa. Tätä kautta uskon varmasti, että voidaan myöskin vähentää vajetta. Se on hyvin tarpeen nykyisin eikä myöskään estetä kasvun edellytyksiä, kunhan vain meillä on oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi järjestelmä, joka ottaa nämä näkemykset huomioon. Nämä päätökset varmasti vaikuttavat hyvin positiivisella tavalla julkiseen talouteen ja mielestäni uskon, että tällä tavalla voidaan vajetta vähentää ja uskon, että tämä auttaa myöskin kasvun elvyttämisessä. Ja lopuksi, kun puhumme nyt kasvusta tässä, niin tässä yhteydessä haluan myöskin todeta, että jotta kasvuun päästäisiin, niin tarvitaan todella myöskin sitä, että talouttamme vahvistettaisiin kansainvälisesti ja sama myöskin yritystemme asemaa kansainvälisesti, niin kuin jo monesti on pyrittykin tekemään, mutta on todella tärkeää taata oikeusvarmuus investoinneillemme ja uskon, että tähän varmasti tällä pyritäänkin. Are you ready to answer for a blue card? Otatteko vastaan sinisen kortin kysymyksen? Gracias, presidente. Kiitos arvoisa herra Salva. Tässä viittasit Espanjan hallituksen hankkeeseen, mitä tulee veron kiertoon ja hallituksen tarkoituksena kai on antaa anteeksi näille väärintekijöille. Voisitteko selvittää meille, mitä tämä oikein tarkoittaa ja kuinka tällä tavalla sitten nämä ihmiset hyötyvät tästä asiasta, vaikka itse asiassa he ovat tehneet vääriä, taas toiset sitten joutuvat selkänä tämän kärsimään? Ensinnäkin Espanjan hallitus ei ole hyväksynyt mitään tällaista veropetoksen tehneiden ihmisten armahdusta, ja sehän ei ole mukana edes Espanjan perustuslaissa. Espanjan hallitus on tällaista tointa ehdottanut, kuten myöskin monet muut ovat tehneet, kuten vaikkapa Saksa ja Belgia, mukaan lukien myöskin muut Espanjan hallitukset, kuten myöskin oman ideologisen suuntauksen, sun, oma ideologista suuntausta edustava hallitus, sosialisti hallitus Espanjassa on tehnyt. Sosialista képviselőcsoport nevi. Kiitoksia. Ja sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä puhuu edustaja Ferreira. President. Kiitos puhemies. Budjettikuri edellyttää valtavaa taakkaa joiltakin eurooppalaisilta. Kuitenkin joka päivä päivältä tämä taakka jakautuu harvempien harteille, nimittäin työntekijöiden, pk-yritysten ja kuluttajien ja toisaalta sitten esiintyy valtavassa, valtavat mittasuhteet saavuttanutta veropakoa, verojen kiertoa. Sen arvo 27 jäsenmaassa on biljoona euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos edes viidesosa tästä näistä kierrättävistä veroista saataisiin kerättyä, sillä olisi valtava merkitys Euroopan investointien kannalta. Veropetosten ja veronkierron vastainen aloite, joka täältä parlamentista lähti, on erittäin selkeä vetoomus komission ja neuvostoon sen hyväksi, että ne tiivistäisivät ja voimistaisivat vero, veronkierron ja veropetosten vastaista taisteluaan. Tarvitaan yhteistyötä EU-valtioiden kesken ja naapureidemme kesken, etenkin Sveitsin, ja tarvitaan myöskin kahdenvälisiä neuvotteluja komission ja yksittäisten valtioiden välillä. Myös kirjanpitomenettelyjä on selkeytettävä siten, että niistä tulee nykyistä avoimempia ja yhdenmukaisempia. Veropetosten ja veronkierron torjunnassa keskeisellä asemalla ovat myöskin veroparatiisien, on myöskin veroparatiisien hävittäminen ja G20 puitteissakin EUlla on velvollisuus sanoutua selvästi irti veropetoksista ja veronkierrosta. Se on välttämätöntä siksi, jotta kansalaiset luottaisivat meihin. Ja ne ovat omiaan myöskin luomaan sitä stimulaatiota talouteen. Kiitoksia. Sitten ALDE-ryhmän nimissä edustaja Bilbao, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Olen samaa mieltä tästä asiakirjasta ja sen ehdotuksesta veropetoksen ja kierron torjumiseksi. On todella pyrittävä vahvistamaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, koska varmasti myöskin tämä on yksi, joka motivoi ihmisiä tähän liittyvät asiat siis, ja, ja se myöskin varmasti johtaa solidaarisuuteen ja parempaan yhteiseloon kaiken kaikkiaan. Haluan muistuttaa, että verotuksellinen harmonisointi ja kaikkien eri institutionaalisten tahojen väliset tietojen vaihdot ovat hyvin tärkeitä tämän veropetoksen torjumiseksi ja senpä takia kaikkia täytyy kohdella tasaveroisesti. Minun alueellani, joka on verotuksellisesti autonominen, toteutetaan semänlaisia verosääntöjä, jotka ovat samanlaisia kuin muissakin maissa ja ne on muualla myöskin hyväksytty. Senpä takia meidän täytyy tässä pyrkiä puuttumaan myöskin harmaaseen talouteen ja tämä on myöskin yksi tapa kiertää veroja ja johtaa epäreiluun kilpailuun. Tässä päätöslauselmassa tämä ilmiö todella selkeästi tuomitaan. Tarvitaan toimia sen kitkemiseksi. Lopuksi olen iloinen niistä hyvistä käytännöistä, jotka tässä nostetaan esille, ja tämä auttaa varmasti kansalaisia. Ja lopuksi on muistettava myöskin, että Euroopan tasolla on puututtava myöskin korruptioon, joka myöskin on asia, joka liittyy julkisten asioiden hoitoon. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoro on herra Gigoldilla. Minuutti vihreiden nimissä. Kollegen, ähm, die Lage Äh, arvon kollegat, julkinen talous ja taloustilanne on sellainen, että emme voi todella sitä unohtaa. On tehty ehdotuksia, jotta äh, tilannetta voitaisiin parastaa juuri siitä syystä, että jotkut maat eivät suostu yhteistyöhön verotuksen saralla. Nämä ovat veroparatiiseja kuitenkaan ei ole. Se voi löyty lukkoon yksityisesti verotuksesta liittyviä kysymyksiä. Kuitenkin komissio menneisyydessä usean otteeseen on kokenut haaksirikon esityksineen. Niitä vesitetään ne eivät pääse eteenpäin, kuten miksi korkodirektiivi ja uudemmat esitykset jo etu, etukäteisellä innolla, ei enää ehdottukaan yhtään mitään, mikä olisi kovin kunnianhimoista. Joten herra Semeta, tiedän, että teidän tehtävänne ei ole helppo tässä tapauksessa. Muuttakaa strategiaa, tarttukaa tiukkoihin toimenpiteisiin ja luottakaa vahvistettuun yhteistyöhön, jotta jarrutusasetelmat neuvostossa voidaan kiertää. Bardzo, teraz jedna minuta dla pana posła Imbrasassa. Imbrasassa. E, gerbiamas pirmininkė, kolegos, Puhemies, hyvät kollegat, komission jäsen. Kun me tarkastelemme talous- ja rahoituskriisiä, niin veron kannolla on äärimmäisen tärkeä rooli. Veropolitiikan täytyy olla yksinkertaista selkeä niin, että kaikki sen ymmärtävät. Me tarvitsemme tehokkaita ja oikeudenmukaisia veroja, veropetoksia, veropakoilu ovat kaikkein tärkeimpiä tekijöitä, jotka uhkaavat jäsenvaltioiden verot tuloja. Se maksaa miljardeja. Siksi vain kohdennettu ja tehokas veropakoilun torjunta on tässä oikea tie eteenpäin, jotta voimme tuloja kerätä paremmin ja osoittaa ne investointeihin. Meillä täytyy olla sellaiset edellytykset, jotka eivät suosiveropakoilua. Siksi siinä tarvitaan päättäväisiä toimia ongelman ratkaisemiseksi. Meidän on jäsenvaltiossa yhdistettävä voimamme, että voitaisiin välttyä tältä. Täytyy saada funktionaalinen veropohja ja ilman, että kuitenkaan veroa korotetaan. nyt Cornelista Jong. Voorzitter, wist u dat IKEA een Nederlands bedrijf is? Niin, tiedättekö, että Ika on ähm, hollantilainen niin kuin Coca-Cola, Pepsi ja äh, kreikkalaiset äh, pullottajat. Tietenkään tietenkään nämä eivät oikeastaan ole hollantilaisia, vaan Kyse on tällaisista rakennelmista, hallinnollisista rakennelmista, jotka ovat Alankomaissa, mutta sitten taas toiminut jossain muualla. Nämä yritykset toimivat näin niin, että Hollannin viranomaisten kanssa on sovittu siitä, että maksetaan mahdollisimman vähän veroja. Ja viimeisimmät vero viivytykset, joita Alankomaissa on otettu käyttöön, niin näin voidaan sitten todellakin sitten vielä siirtää tuotot veroparateiseihin. Monikansalliset yritykset näin kiertävät veroja joka puolella Eurooppaa, mutta oikeastaan juuri pitäisi huolehtia siitä, että talouskriisin takia verot maksettaisiin. Tämä on siis ongelma, jota ei pystytä kansallisesti ratkaisemaan, vaan Euroopan unionin pitää toimia. Ja tämä päätöslauselma sen suhteen, että toimisimme myös avoimesti tilinpäätösten osalta monikansallisissa yrityksissä, niin nämä täytyy todellakin ilmaista nämä tulokset avoimesti jo kuskin maassa. Ja myös kolmansien maiden kanssa täytyy koordinoida solmia sopimuksia, jotta tällaiset yritykset eivät voi kiertää verojen maksua. Ja tarvitsemme myöskin yhteisöveron eurooppalaisen minimiverokannan. Toivottavasti tämä on hyväksytään. Podimata. Herra puhemies, hyvät επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής είναι και πρέπει να είναι Niin me olemme vakuuttuneita siitä, että veron kierron ja veropetosten torjumisen täytyy olla yksi tärkeimmistä strategioista Euroopassa yhtä lailla kansallisesti kuin EU-tasolla nämä petokset ja veronkierto aiheuttavat valtavia tappioita ja estävät meitä pääsemästä talouspoliittisiin tavoitteisimme. On siis aivan välttämätöntä, että yhteistä politiikkaa syvennetään, mikä ei välttämättä tarkoita kuitenkaan sitä, että yksittäisten jäsenvaltioiden veropolitiikkaa lähtettäisiin harmonisoimaan, vaan täytyy sopia näistä kysymyksistä keskenään ja sopia niistä ongelmista, joita muutamilla mailla on. Kyseessä ei siis ole mistä, mikään verokilpailu, vaan meidän toimintamme kolmansien maiden suhteen, esimerkiksi Sveitsin suhteen tai muiden maiden suhteen. Kuitenkin Euroopassakin on vielä maita, jotka pitävät kiinni pankkisalaisuudesta. On tietysti muitakin keinoja puuttua veronkiertoihin ja veropetoksiin, mutta Mm, tämä ei kuitenkaan ole estänyt sitä, etteikö voitaisiin antaa tiukempiakin sääntöjä. Ja nyt Udo Bulman. Kiitos puhemies. Neuvoston puheenjohtajavaltio on sanonut meille, että 15. toukokuuta se haluaa toimia sen puolesta, että saadaan eurooppalainen valtuutus, että komissio voi toimia, komissio neuvotella. Tämä on hyvä, aivan oikein. Sitten voimme katsoa, mitata sitä, miten mitkä Euroopan komission neuvottelussa Sveitsin ja muiden maiden kanssa pääsee saamme tulokset näkyviin. Ja myöskin että kun täällä kollegat ovat sitten todenneet, että meidän pitäisi nyt luottaa vahvistettuun yhteistyöhön, joka voisi auttaa meitä eteenpäin. Kysykääpä Saksan liittohallitukselta, Ranskan hallitukselta, miksi ne eivät jo aikaisemmin ole ryhtyneet tähän miksi ne kotimaassa puhuvat suuren ääneen, mutta eivät kuitenkaan taito aloitteisiin. Tämähän olisi viimeinkin jotakin. Ja vastatkaapa julkisesti myös kerrankin kysymykseen siitä, miksi Yhdysvallat selvästikin kahdenvälisissä ponnisteluissaan on huomattavasti menestyksekkäämpi ja he menestykään voi herättää painostusta esimerkiksi Sveitsiä kohtaan kuin Saksan liittohallitus sen sijaan, että vain voidaan todeta, että hyvä on, se on, riittää mitä tehdään. Kysykääpä nyt kansalaisten etujen nimissä, mitä Yhdysvallat tekee toisin kuin eurooppalaiset valtiot, jotta viimeinkin pääsemme käytännössä eteenpäin tässä asiassa. Ja nyt takaisin menetelmän puhujalistaa. Rova Basescu, olkaa hyvä, yksi minuutti. Haluaisin kiittää, herra puhemies. Verokierto johtaa merkittäviin taloudellisiin menetyksiin. Valtion koko toiminta joutuu vaaraan ja turvallisuuskin. Romania on pystynyt vain kolmanneksen keräämään VKTn osuudesta. Siksi veronkierron torjuminen on erittäin tärkeää. Meillä on myös oma ministeriötyvälinen komitea, on torjumiseksi. Tiedämme, että Alankomaat vastustaa minun maani liittymistä Schengen-alueeseen. Siinä on viitattu petoksiin ja korruptioon. Mutta täytyy miettiä myös, kuinka paljon esimerkiksi on Rotterdamin satamassa neljän päivän ajan 40 savukepakettia 15 miljoonan arvosta ja niitä ei ole päästetty eteenpäin. Tällaista olisi tehty Konstantan asemassa. Uh, Kiitos. On huomannut, että herra Risso Kelos on ottanut esille sinisen kortin. Haluatteko esittää kysymyksen Rova Baseskulle? Niin, haluaisin kysyä herra komissioniselta jotakin. Mehän tiedämme, että Kreikka tällä hetkellä on valtaisten taloudellisten rahoitusongelmien kanssa. Tiedämme kuitenkin myös samaan aikaan, että Sveitsin pankeissa keskeytettiin sininen kortti, sitä voidaan käyttää vain kysymysten esittämiseksi toisille parlamentin jäsenille, jotka juuri ovat puhuneet. Joten aivan olen pahoillani tästä, mutta ei, eikä, ei, tämä tätä, meillä on käynnissä menettelymäpuhujalistaa. Kiitos. Teraz bardzo proszę pan poseł Janusz Zemke. Zamka. Otóż ja bym chciał podkreślić z całą mocą, że... Niin. Haluaisin todellakin korostaa sitä, että juuri tämän rahoituskriisin yhteydessä monet jäsenvaltiot haluavat nostaa verotusta, mutta se on väärä tapa, koska sehän vain vähentää talouskasvua eikä suinkaan ole uusia työpaikkoja. Parempi strategia olisi veron perinnän parantaminen ja veropetoksen tekijöiden jäljittäminen. Se aiheuttaisi paljon vähempää vahinkoa taloudelle ja sitten voisimme puhua todellakin rehellisestä verokilpailusta. Olen kuunnellut tänään keskustelua ja olen huolestunut. Uskon, että mm, veropetoksiin ei puututa riittävällä tavalla. Tässä taloustilanteessa Euroopassa tarvitaan Galtz, ja Ilko Kiitos puhemies. Tämä on hyvin ajankohtainen asia, koska veron kiertäminen ja sen estäminen ja tätä kautta syntyvien tulojen saaminen on hyvin tärkeää. Kriisi on tämän tehnyt yhä selvemmäksi myöskin siksi, että ei tarvitse pelkästään nyt äh, esittää vaatimuksia, vaan täytyy huolehtia siitä, että myöskin toteutetaan vaatimukset. Rahoittelun tulee lisäksi Euroopan kansalaiset ja eurooppalaiset yritykset menettävät luottamuksen tulevaisuuteen. Minusta on erittäin hyvä tämä aloite, joka tutkii kahdenvälisiä sopimuksia, samoin kuin säästöjen verottamista koskevaa direktiiviä ja sen vaikutuksen laajentamista. Sen lisäksi minusta on hyvin tärkeää se, että tässä on mainittu hybridirahoitusvälineiden kautta tapahtuva verojen kiertäminen, samoin kuin eläkkeestä maksettavat verot. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, jota tulen myöskin itse käsittelemään. Kiitos. Ja herra Veron Veronkierron ja veropetusten torjumisella on erityinen merkitys, kun ajatellaan, että kyseessä on miljardin euron ö, tappiot budjeteissa. Eli se on se rahaa, joka voitaisiin investoida talouskasvuun ja tällä tavoin voidaan sitten aktiivisesti pyrkiä pois kriisistä. Suurempi jäsenvaltioiden avoimuus ja erityisesti tehostettu yhteistyö ja ottaen huomioon myöskin äh, tietyt lainsäädännön artiklat olisi oikea tapa. On Papa Nikolau. Girgos Papa Nikolaou. Ευχαριστώ κύριε 1% Kiitos puhemies. Prosentti Euroopan PKTstä on se luku, joka on ollut esillä veropetoksen arvona. Se edustaa miljardeja euroja. Kaksi kolmasosaa Euroopan unionin maista ei ole onnistunut pääsemään parempaan tilanteeseen korruption torjunnassakaan. Kun me puhumme nimittäin veropetoksesta, niin ei ole kyse vain pienestä määrästä jäsenvaltioita. Se koskee koko Eurooppaa, siksi sitä on käsiteltävä Euroopan mittakaavassa. Haluaisin tähän yhden muuttia vielä lisätä sen lisäksi, mitä kollegat ovat puhuneet. On hyvin paljon myös varoja nyt sähköisessä hallinnoinnissa, muun muassa Kreikassa siinä on menossa satoja miljoonia. Eikö näitä käytetä riittävästi? Ah, Kiitos. Ja nyt lopuksi komission sen Semeta, olkaa hyvä. Herra puhemies, arvon ja parlamentin jäsenet, ministeri, Tämä on mitä ajankohtaisin ja rakentavin keskustelu. Olen tarkkaan kuunnellut täällä esitettyjä näkemyksiä ja se on myös rohkaissut minua päättäväisyydestäni ryhtyä lisätoimiin veropetosten ja veronkierron torjumiseksi, kun olen kuunnellut teidän murheitanne. Hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat selvästi korostaneet sitä, mikä merkitys on sillä, että meillä on konkreettista toimintaa tällä saralla – Haasteena on muuttaa nämä poliittiset sanat todellisiksi toimiksi. E, tehokkaat verojat tarvitsevat monia asioita, hyvää suunnittelua, tuloksellista valvontaa ja vahvaa hallintoa. Nämä ovat osatekijöitä, joita jäsenvaltiot joutuvat miettimään tykönään. Sen lisäksi, mitä muuta voidaan kantaa huolta rajat ylittävissä asioissa. Minä uskon, että nyt meille on tullut tilaisuus ohjausjaksossakin ottaa nämä asiat myös taloushallinnon keskiöön. Minä aion ajaa tätä tulevina kuukausina voimaperäisesti. Minä olen asettanut etusijalle kaksi asiaa. Ensinnäkin minä haluaisin varmistaa sen, että komission kertomus neuvostolle kesäkuussa antaa realistisen ja vahvan pohjan jatkotyölle. On erittäin tärkeää saada mukaan myös valtiovarainministerit puuttua näihin ongelmiin veropetosten ja veronkierron tiimoilta. Toiseksi aion kehitellä omia ajatukseni tulevina kuukausina myös niin, että voitaisiin esittää aloitte, kun on kyse verosuunnittelusta. Tänään te olette tarvinneet minulle laajan listan ajatuksia ja huolia. Moni viittasi myös sopimuksen Sveitsin kanssa. Ja mietinkin nyt, mitä Tanskan kaudellakin on pystytty tekemään, jotta voitaisiin tämä saada hoidettua. Ja näin komissio voisi aloittaa neuvottelut Sveitsin kanssa. Näin tulisi mahdollisuus jäsenvaltioissa myös kantaa veroja, jotka niille kuuluvat. Moni täällä puhui myös aggressiivisesta verosuunnittelusta. Tämäkin on meillä työohjelmassa tänä vuonna. Aiomme tässä tehdä konkreettisia aloitteita, miten puuttua tähän ongelmaan. Hyvien käytäntöjen jakaminen. No, on sanottava, että meillä on tätä varten oma rakenteensa. Meillä on veropoliittinen ryhmä, joka komissio perusti. Sillä foorumilla me pyydämme, että jäsenvaltiot kertoisivat hyvistä käytänteistään – ja näin voitaisiin käyttää myös näitä käytänteitä muissa jäsenvaltiossa. Herra Bulman otti esille kysymyksen, joka liittyy Amerikan Yhdysvaltain kykyyn torjua veropetoksia. En nyt olisi ihan samaa mieltä, että olisimme huonommassa jamassa kuin Amerikan Yhdysvallat. Me teemme läheistä yhteistyötä myös Yhdysvaltain kanssa edistäen tiedonvaihdostandardeja, kautta maapallon. Toivon, että tästä yhteistyöstä koituu hyviä tuloksia, ei pelkästään suhteissaan myös Sveitsin, vaan muidenkin EUn ulkopuolisten maiden kanssa. Niin ikään olen yhteydessä sidosryhmiin niin, että voidaan hyödyntää nykyistä kuulemismenettelyä, kun on kyse 12 verotuksesta. Parlamentin osuus on erittäin tärkeä, jos haluan päästä eteenpäin niin, että osoitamme poliittista johtajuutta ja tuemme näin myös komission lainsäädäntöaloitteita. Lopuksi puhemies, parlamentin jäsenet, ministeri, olen iloinen, että olen itse pystynyt osallistumaan tähän keskusteluun. Omalta osaltani olen arvostanut kovasti teidän näkemyksiänne. Odotan mielenkiinnolla muita tilaisuuksia jatkaa keskustelua tästä aiheesta. Kiitos. Kiitos, komission jäsenelle. Ja nyt lopuksi herra ministeri Vammen neuvoston puolesta. Herr president. Puhemies, arvoisat jäsenet, hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää jännittävästä keskustelusta, joka selkeästi osoittaa, että tässä on kyse todellakin veronkierrosta veropetoksista, jotka ovat neuvostolle, parlamentille ja komissiolle tärkeä kysymys. Ja haluamme todellakin kiinnittää siihen huomiota. Olemme nähneet tämänpäiväisistä puheenvuoroista, että haluamme korostaa sitä merkitystä, joka tällä asialla on. Ja haluaisin tässä yhteydessä myöskin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni komissaari Shemetaa siitä, että komissio on kiinnittänyt asian huomiota. Ja haluaisin puheenjohtajavaltio Tanskan puolesta sanoa, että me todellakin pidämme hyvin tärkeänä yhteistyötä komissaarin ja koko komission kanssa. Ensimmäisessä puheenvuorossani ihan sanoin, että mm, keskustelu ja käydään monella taholla neuvostossa ja tulokset ovat näkyvissä piakkoin. Mitä tulee Sveitsiin, niin Puheenjohtajavaltio Tanska tulee todellakin painottamaan sitä, että nopeasti saadaan neuvottelun valtuutus Sveitsin kanssa käytäviä keskusteluja varten ja puheenjohtajavaltio yhdessä jäsenvaltioiden parlamentin ja komission kanssa tulee pyrkimään siihen, että keskusteluihin saadaan vauhtia ja että mahdollisimman nopeasti saadaan aikaan edistystä useissa kysymyksissä ja erityisesti säästöverotuksessa. Odotamme, että saamme tässä hyviä tuloksia aika nopeasti. Tulemme tekemään myös kaikkemme, jotta voimme varmistaa, että Eurooppa-neuvosto myös vastaa meidän pyyntöihimme. Haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että olette pitäneet tämän asian tärkeällä siellä esityslistalla ja että kaikki toimijat tekisivät yhteistyötä nopeasti niin, että veron ja veropetosten torjumisesta tulee todellakin tärkeä kysymys Euroopan asialistalle niin, että voidaan edistää yhteistä Eurooppaa ja hyvinvointiamme. Kiitos. Nyt minulla on yksi päätösasema esitys täällä joka koskee tätä asiaa. Lopetamme keskustelun tähän ja äänestys on perjantaina kello 12. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on neuvoston